E, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat. please take your... Olkaa hyvät ja istutukaa. E, rozpoczynamy wiceprzewodniczący. Kiitoksia. Aloitamme nyt varapuhemiehen vaalin. Hyvät kuulijat, hyvät kollegat. Me aloitamme nyt toden tottakin Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaalin. Proszę o zajęcie miejsca, koleżanki i koledzy. Voinko pyytää kaikkia istuutumaan? Olkaa hyvät ja istuutukaa. Take a seat. Olkaa hyvät kollegat ja istuutukaa. Robert. Robert, please take a seat. Robert, olkaa hyvä ja istukaa tekin. E, zgodnie z postanowieniem. Niin. Sopimuksen mukaisesti. 13, 15 ja 18 työjärjestyssääntöjen mukaisesti me aiomme nyt valita Euroopan parlamentin varapuhemiehen. Kuten tämä parlamentti tietää hyvin, niin yksi kollegoistamme, joka oli 11 varapuhemies, valittiin kansalliseen parlamenttiinsa. Ja tällä hetkellä hän on oman kotiparlamenttinsa puhemies. Kyseessä on entinen kollegamme Paul Schmidt. Ja nyt hänen paikkansa on avoin. Ja tämä paikka täytyy täyttää valitsemalla uusi varapuhemies. Olen saanut seuraavien ehdokkaiden nimet. Laslo Turkes. Ehdokas on virallisesti tiedottanut minulle, että hän on käytettävissä. Hän hyväksyy ehdokkuutensa. Ja hän on ainoa ehdokas, ja näin muodoin ehdotan, että hänet valitaan kätten taputuksin. Säännön 13 mukaisesti. Dziękuję bardzo. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti kaikille. No, haluaisin nyt kuitenkin kysyä onko kenelläkään mitään varaumia tai vastalauseita esitettävänään. Minun velvoitteeni on esittää tämä kysymys sääntöjen mukaisesti. Bardzo proszę, proszę o zabranie głosu. Vadim Tudor, saatte puheenvuoron. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, ensimmäistä kertaa olen häpeissäni, että olen Euroopan parlamentin jäsen. Ensimmäistä kertaa ihminen, joka kieltää Triannonin ensimmäisen maailmansodan jälkeisen rauhansopimuksen, valitaan näin tärkeän aseman Euroopan parlamentissa. Romanian kansa on loukattu. Minulla on oikeus puhua. Me olemme täällä, puhemies, rakentamassa yhdistyneen Euroopan projektia. Kollega się nie zgadza z tym wyborem. Hyvä kollega, kysyin, että oletteko yhtä vai eri mieltä. No, nyt meidän täytyy siis äänestää, koska olette eri mieltä. Meidän täytyy äänestää muodollisesti nyt tästä asiasta, koska te olette eri mieltä. Nyt, hyvät kuulijat, äänestämme. Käytämme sähköistä äänestysjärjestelmäämme. Joten olkaa hyvät, ottakaa äänestyskorttinne ja pistäkää ne laitteisiin. Siinä vaiheessa, kun olen sanonut, että äänestys alkaa. Ah, Svoboda, saatte puheenvuoron. Wir sind informiert worden, dass der Kandidat... Niin, ehkäpä ehdokas haluaisi ensin puhua jos, jos ehdokas haluaa ensin puhua, niin minusta meidän täytyisi antaa hänelle puheenvuoro. Haluaako, haluaisiko ehdokas sanoa muutama sanan? Bardzo proszę. E, Saatte puheenvuoron. Dear colleagues, I... Puhemies, hyvät kollegat, valmistelin ihan lyhykäisen lausunnon tälle päivälle ja saanen sen teille lukea. On suuri kunnia minulle tulla nimitetyksi Euroopan parlamentin varapuhemieheksi Euroopan kansanpuolueen tuella. Oli vastaavallinen kunnia saada korkein Romanian äh, valtion äh, kunniamerkki joulukuussa 2009, kun oli 20. vuosi päivä kommunistisen diktatuurin kaatumisesta Romaniassa. Ka- ihmiset, joilla on erilaisia etnisiä taustoja ja uskontoja, yhdist- Timisoaran jälkeen yhdistyivät äh, ja yhdessä he nousivat äh, Ceausescun hallintoa vastaan. Samoin kuin niinä aikoina tänä päivänä jatkan ponnisteluitani edustaakseni valtiotani taistellen ihmisoikeuksien, äh, vähemmistöjen vapauksien puolesta. Olen sitoutunut äh, eurooppalaisiin ja kristillisiin arvoihin. Olen sitoutunut äh, edistämään Euroopan yhdentymistä että entisiin äh, kommunistisiin valtioihin ja Keski- ja Itä-Euroopan alueelle, erityisesti ottaen huomioon esimerkiksi Romanian unkarilaisen vähemmistön, jota minä edustan Euroopan kansanpuolueen jäsenenä. Tämä täyttää minut ilolla saada olla Euroopan parlamentin jäsen ajanjaksona, joka seurasi Lissa, seuraa Lissabonin sopimuksen voimaan astumista, joka tuo uuden alun yhdistyneen Euroopan historialle. Kiitokset huomiostanne. Kiitoksia kovasti tästä lausunnosta, hyvä kollega. Nyt äänestämme sähköisesti ja sen jälkeen kuulemme sitten äänestyksen tuloksen ja ehdokkaan nimi ilmoitetaan. Te siis äänestätte joko plus- tai miinusmerkillä. Voitte myös äänestää tyhjää, eli se on sitten miinusmerkki. Kaiken pitäisi olla ihan selvää säännön 15 mukaisesti. Säännön 15 mukaisesti se ehdokas, joka saa suurimman äänienemmistön valitaan puhemieheksi. Ja nyt aion äänestää, äh, avata äänestyksen. Äänestys alkaa. 10 sekund. Tässä nyt menee kymmenisen sekuntia ennen kuin nimi tulee näytölle. Głosowanie jest otwarte. No niin. Äänestys alkoi. Wszyscy zagłosowali. Ovatko kaikki äänestäneet? Not working. Ei näytä toimivan laite.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 I should say Proszę Państwa, proszę o uwagę. Hyvät kuulijat, voisitteko nyt kuunnella? Kuten tiedämme, niin tässä on nyt kyseessä äänestys, joka nyt tässä tapahtuu ö, salaisesti joten pyytäisimme teitä äänestämään joko puolesta tai vastaan, tai voitte äänestää tyhjää. Ja tällä tavalla äänestys toteutetaan ja kirjataan pöytäkirjoihin. Näin me aina teemme, kun kyse on henkilökohtaisista asioista, siis painakaa oikea nappia. Kollego, proszę bardzo. Monsieur Hyvä puhemies, ehkä nyt olen ainoa tietämätön tässä, mutta en minä tiedä, miten äänestää, ky, miten voi äänestää kyllä, ei tai tyhjää. Voisitteko te selittää sel- selvästi, koska minä en tiedä nyt, miten tämä toteutuu, tämä äänestäminen. Jeśli można. Jeśli głosujemy za. Kiitoksia. Mielelläni selitän. Jos äänestätte puolesta, silloin teidän täytyy painaa plusmerkkiä. Jos äänestätte vastaan, teidän täytyy siirtää kursori miinusmerkille. Ja jos äänestätte tyhjää, kursorin pitää olla nollan päällä. Eli painatte nollaa. Well, we should repeat it. impossible. You do that, President. We haven't announced this, and you can close the vote. Should we Eh, eh, koleżanki i koledzy. Hyvät kollegat. Hyvät kollegat. Näen, että täällä on nyt pienimuotoisia ongelmia. Äänestyksen tekninen valmistelu ei ole sujunut mutkitta. Yes. President. Puhemies. Ihan vaatimattomasti haluaisin teille esittää pienen kysymyksen. Teillä on siellä ylhäällä ympärillänne korkeasti palkattuja kollegoita, jotka taatusti kykenevät äh, auttamaan vastauksessa seuraavaan kysymykseen. Kuvaruudussa minun kuvaruudussa näkyy nimi Turkish. Hyvä. Sitten täällä on kolme nappia tässä minun koneessani, joita käytetään nimenhuutoäänestyksessä. Ensimmäinen on kyllä, keskimmäinen on tyhjä ja kolmas nappi on ei. Onko näin? Tarkoittaako tämä? Tarkoittaako tämä, että ne, jotka haluavat äh, valita tökesin, painavat kyllä-nappia, jotka eivät halua, painavat ei-nappia, ja ne, jotka haluavat äh, sitten äänestää tyhjää, painavat tätä tyhjää nappia. Onko näin? Hyvä, kiitos. Tak, proszę państwa. Kyllä, juuri näin on asianlaita. Juuri näin. Minä yritin jo aiemmin sanoa, ne, jotka haluavat äänestää puolesta, äänestävät kyllä ja painavat silloin kyllä-nappia. Jos äänestävät ei, eli haluavat vastustaa, äänestävät ei, painavat ei-nappia. Ja ne, jotka haluavat äänestää tyhjää, olla äänestämättä, painavat nollaa. Kollega Magos, proszę bardzo. Hyvä kollega. Didon, Niin, anteeksi nyt puhemies, mutta minun täytyy pyytää vielä toisen kerran äh, puheenvuoroa. Tämä on seurausta siitä, mitä Martin Schulz sanoi ja mitä te vastasitte. Tämä liittyy parlamentin osastoihin. Minulle on sanottu, että voi äänestää kyllä tai tyhjää, mutta ei, ei, ei. Ei voi vastustaa. Minua, minä sain tällaisen tiedon. No nyt olen tyytyväinen siitä, että annoitte selkeän vastauksen. E, odpowiedź jasna jest taka. No niin, eli selkeä vastaus todellakin tähän kysymykseen on se, että me tässä, tähän, tässä äänestyksessä äänestämme ainoastaan joko puolesta vastaan tai tyhjää. Ja vastaäänet ja tyhjät äänet ö, lasketaan sitten yhteen, koska ainoa millä on väliä on puoltava ääni. Jos äänestää ei tai jättää äänestämättä, niin sillä on ihan sama ö, käytännön tulos, sama arvo. Toistan, Jos äänestätte kyllä puolesta, niin painatte plussaa. Jos äänestätte tyhjää tai vastustatte, eli äänestätte ei, niin se on ihan sama tulo, lopputuloksen kannalta. Tällainen tieto minulla on teille nyt tarjottavanani. Hyvät kuulijat, hyvät parlamentaarikot, voisitteko kuunnella? Hyvät kollegat, minä haluaisin nyt lopettaa tämän äänestyksen. Siis haluan nyt lopettaa tämän se, äänestykseen valmistautumisen ja äänestetään. Saatte vielä kolme kysymystä, mutta sen jälkeen täytyy ryhtyä äänestämään. Näen tällä kyllä useitakin käsiä pystyssä. Voimmeko nyt ö, tämän koe äänestyksen lopettaa. Me emme tässä vaiheessa vielä laske mitään tuloksia. Ja nyt kolme kysymystä ää, annan teidän kysyä. Kukapas siellä pyytääkään puheenvuoroa. Arvoisa puhemies, en usko, että tämä on Euroopan parlamentin sääntöjen mukaista. Ei voida hyväksyä, että emme saa selvää tulosta siitä, kuka on puolesta vastaan ja kuka äänestää tyhjää. Huomaan nyt, että se tapa, jolla käytämme näitä nappuloita, aiheuttaa sen, että vastaan ääniä ei itse asiassa lasketaan ja, ja ne, jotka äänestävät puolesta, äänestävät selkeästi puolesta, mutta tyhjät ja vastaan äänestäneet äänet eivät erotu. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Ja seuraava. It surely is not beyond the wit of intelligent people. Puhemies, ei tämä nyt voi olla niin, että ihmiset eivät, älykkäät ihmiset eivät voi ymmärtää tätä, millä tavalla tämä tapahtuu puolesta vastaan tai tyhjää, kuten me yleensä äänestämme. Jos te ette kykene tätä nyt järjestämään, niin sitten emme voi äänestää. Ostatnie pytanie, proszę bardzo. Ja kolmas kysymys. Puhemies, tällainen tekninen tieto. Täällä meillä tämä tilanne tai tämä järjestelmä äh, toimii niin, että ensin äh, painaa kyllä, mutta jos äh, painaa ei, niin ei näy mitään, että vain jaa äänen kautta pääsee eihin ja tämä ei nyt välttämättä teknisesti oikein ole näppärää. E, proszę Państwa, e, chciałem... Hyvät kuulijat, Haluaisin nyt vain yksinkertaisesti selittää seuraavan asian teille. Voisitteko kuunnella? Olkaa ystävälliset. Well, madam. Yeah. Yeah. Jetzt, Jetzt habe ich schon. Herr Präsident, lassen Puhemies, Olisiko ehkä parasta lähteä hieman rauhoittamaan tilannetta? Yleensä varapuhemiehet tässä parlamentissa valitaan vaalikauden aluksi tai kahden ja puolen vuoden jälkeen listalta. Kun me teemme sen, hyvät kollegat, silloin te saatte tietää vain, kuinka paljon kyllä ääniä kukin kollega on saanut. Ja sitten tulee myös tämä, siitä tulee se, että missä järjestyksessä he ovat puhemiehistössä. Nyt tänä päivänä, koska yksi kollega on eronnut, me joudumme uudelleen valitsemaan varapuhemiehen. Ja tässä toimitaan ihan samalla tavalla. Hän tar- meidän tarvitsee tietää vain, kuinka paljon kyllä ääniä hän on saanut tai mitään muuta ei kerrota, koska ei tämä eroa niistä muista varapuhemiehen ja puhemiehen vaaleista salainen äänestystoiminta toiminta tai se miten toimitaan. Puhemies selitti sen oikein hyvin. Minulla tämä toimi erinomaisen hyvin. Ei minulla tarvinnut täällä nappulolla pelata. Olen painanut sitä nappia, jota haluan ja se toimii erinomaisesti. Joten emmeköhän me nyt kaikki voi yhdessä yrittää kunnolla. E, Kiitoksia. Olen täysin yhtä mieltä kanssanne, hyvä kollega. Nyt ehdottaisin, että avaamme äänestyksen. Ne, jotka haluavat äänestää puolesta, painavat plus-nappulaa. Ne, jotka vastustavat tai äänestävät tyhjää, voivat sitten painaa asianmukaista nappulaa. Kuten sanottu, tämä ei ole mikään ö, uusi keksintö. Tätä on tehty maailman sivu. Nyt avaan äänestyksen. Czy wszyscy zagłosowali?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 Äänestys alkaa. Proszę głosować. Olkaa hyvät ja äänestäkää. Zamyk. Lopetan äänestyksen. trzysta trzydzieści cztery głosy za 334 ääntä puolesta. 168 vastaan. 168 vastaan. Tässä tuli määrä enemmistö. Tässä tuli määrä enemmistö. 621 ään, annettua ääntä 334 puolesta. Haluan onnitella kollegaamme Laslo Tokesia tästä äänestyksen tuloksesta. Hän sai määräenemmistön puolelleen, eli hänet on nyt valittu varapuhemieheksi. Haluan toivottaa teille kaikkea menestystä tämän uuden tehtävän mm, toteuttamisessa. Arvoisa varapuhemies Tokes, on siis 11 varapuhemiehemme. Siis kolme. 331 paikalta. Mä nu a funcționat și votul meu este împotrivă. Kortti ei toiminut. Niin, minä äänestin vastaan ja minun laitteeni ei toiminut. Mr. President, I hate to, have to prolong. Ikävä, että joudun pitkittämään tätä, puhemies. Mutta kun sanoitte ohjeissanne, että ihmiset voivat äänestää joko puolesta tai tyhjää. Ja lopputulos osoittaa kuitenkin siellä, että puolesta vastaan ja tyhjä äänestäneet ja uskon, että useat olisivat äänestäneet eri tavalla, jos heillä olisi ollut nämä kolme vaihtoehtoa, joten kysyisin, että onko tämä nyt oikea tapa toimia, jolla toimittiin viimeisimmällä kerralla. Kiitoksia. Proszę Państwa, e, wszystkie Kiitoksia kovasti tästä kysymyksestä. Jos teillä on varaumia tämän äänestyksen, tämän vaalin suhteen, niin ne kyllä otetaan huomioon. Niitä tarkastetaan ihan normaalin menettelyn mukaisesti. Nyt me olemme kuitenkin saavuttaneet äänestystuloksen. Enemmistö, määrä enemmistö saavutettiin ehdokkaan puolesta. Tökes on varapuhemieheksi nyt valittu. Jos teillä on varaumia tuloksen suhteen, ne kyllä otetaan huomioon, niistä otetaan vaarin. Ja jos teillä todellakin on valituksia tai varaumia, voitte tänään tai huomenna niitä esittää, mitä pikimmiten mieluusti. Ja kyllä minä pyrin vastaamaan teidän varaumiinne. Kiitoksia. morning. We're just uh, resetting the... No niin, nyt tässä uh, resetoimme näitä sähkölaitteita. Siihen voi mennä pari minuuttia. Svoboda. Herr Präsident, ich wollte nur... Puhemies, haluaisin ilmoittaa, se, että meillä on 789 jäsentä ja tämä on hieman noussut, joten toivon, että seuraavissa äänestyksissä ei näytetä enää tätä vanhaa lukua, vaan oikeaa. right, Sir Robert. On Mr. Svoboda's point. Svobodan kysymykseen. Jos äänestyksen jälkeen on mitään lisättävää, niin kyllä, kerron teille. Atkins. Just shout. Mr. President, uh, Mr. Arvoisa puhemies, Svobodan pointti on täysin validi Ystäväni Malcolm Harbour on tässä laskeskellut asioita yhteen, jos on niin, että enemmän ihmisiä on äänestänyt kuin, on, kuin mitä on läsnä, niin ilman muuta 785 tai 89. Jos näin on, että tällainen lukumäärä on saatu ynnäämällä yhteen, niin tämä äänestys ei voi olla pätevä. Ja silloin on toimittava niin, And, and what we... Niin, silloin tehtävä niin, puhemies, että meidän täytyy pohtia. Ja ehdotan, että otatte asian välittömästi nyt sitten puhemiehistön käsiteltäväksi. Eli meidän on järjestettävä uusi järjestelmä ja äänestys huomenna joko lippuäänestyksenä, taikka sitten järjestelmä, joka toimii kunnolla. Kuten sanoin, jos tämän äänestys kauden jälkeen käy ilmi, että tällainen lukujen epätäsmääminen on totta, niin tarkastelemme asiaa äänestyksen jälkeen. Tämä on asia, johon täytyy perehtyä, siihen perehdytään, mutta teemme sen myöhemmin. Nyt äänestetään, koska siihen tulee menemään aikaa. Hyvät kollegat, ensimmäinen kohta esityslistallamme on Materan mietintö Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Ennen kuin äänestämme, annan puheenvuoron esittelijälle Barbara Matera. Olkaa hyvä. Grazie, presidente, onore... Kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat. Tämän hetkisessä talouskriisissä yksi suurimmista ongelmista jossa pitkälehtineet taloudet joutuvat painimaan, on työttömyysongelma. Se on uhka, joka on saanuttanut, saavuttanut 10 prosentin hälyttävän tason euroalueella. Euroopan instituutiot, komissio, en, totenkin 2011 vuoden budjetis, budjettisuunnitelmassa on ottanut käyttöön lukuisia tukitoimia joiden myötä eurooppalaisen rahaston käyttöönotto. Ja tässä nyt äänestämme neljästä tärkeästä mobilisointiehdotuksesta ja katsoisin, että on välttämätöntä hoikentaa, helpottaa näiden varojen käyttöönottoa niin, että nopeasti pystytään vastaamaan talouskriisin talouskriisin uhkaamien yritysten työntekijöiden tilanteen parantamiseksi, niin ehdottaisin, että kollegat nyt sitten äänestäisivät näiden globalisaatiorahastojen varojen käyttöön, käyttöönoton puolesta yri, yksittäisten jäsenvaltioiden kohdalla. Open. Kiitoksia ja huutoäänestys alkaa. The vote. Äänestys päättyy. 575 puolesta, 25 tyhjä 51 vastaan. Seuraava mietintö on niin ikään Materan mietintö. Nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Niin ikään hyväksytty. Seuraava kohta on niin ikään Barbara Materan mietintö ja edelleen nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. The vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraava on sekin Materan mietintö. Nimen huutoäänestys alkaa. The vote. Äänestys päättyy. Sekin on hyväksytty. Kiitoksia kovasti, edustaja Matera. Seuraava mietintö on Mikael Tremopoulosin mietintö aluepolitiikan ja sen rahoituksen avoimuudesta. Äh, ennen kuin, annan puheenvu- ennen kuin äänestämme, annan puheenvuoron Tremopoulosille. Kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies ja kollegat, tämän mietinnön tarkoitus, joka koskee avoimuutta aluepolitiikan ja sen rahoituksessa, on tärkeää, että kaikki saavat rahoitusta näistä lähteistä ja niihin on pääsy kansalaisilla niin, että kansalaiset tietävät, kuinka julkista rahaa käytetään. Tätä tarvitaan, jos demokratian halutaan toimivan Euroopan tasolla. Tämän mietintö, jonka olen laatinut regivaliokunnan puolesta, sisältää suosituksia, jotka koskevat tulevaa sääntelyä rakennerahastojen osalta Ensinnäkin lisätietojen tarjoaminen silloin, kun oikeuden omistajien rekisteri julkaistaan ja toiseksi sitovat säännöt koskien assosiaatiosuhteita. Ja tässähän puhutaan kohesiopolitiikasta ja komission on esitettävä rakenne ja ilmaus siitä, minkälainen koko järjestelmän on oltava. Ja tämä avoimuusalute pitää olla osa talous- ja rahakuria. Minun mielestäni tarvitaan tiedottamista niin, että pystytään paikantamaan ja ymmärtämään asianmukaisesti, mitä tapahtuu silloin, kun petoksia ja laittomuuksia löytyy. Ja kaikki nämä tarkastusten tehtävä ja todennukset on tehtävä koko ketjun eri vaiheissa. Ja tätä sovelletaan kaikkiin asiakirjoihin. Tämä on olennainen osa assosiaatiolauseketta, joka sitoo rahan lähteitä. Ja kaikki tämä tehdään näkyvyyden nimissä ja avoimuuden nimissä. Ja kiittäisin myöskin varjonraportoijia tästä tuloksesta niin, että nyt voimme äänestää tästä mietinnöstä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Nyt äänestämme äänestyksellä Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. That is adopted. Hyväksytty. Kiitoksia kovasti. Edustaja Tremopoulos. Seuraava mietintö on Kellyn mietintö. Euroopan unionin rahoitustuki Irlannin kansainväliselle rahastolle. Annan puheenvuoron esittelijälle. Uh, i know colleagues do not like people speaking at this particular time but i beg their indulgence. tiedän että ihmiset eivät pidä että tässä vaiheessa puhutaan mutta pyydän siis kärsivällisyyttä. on tärkeää että tästä puhutaan nyt kun täällä ei keskusteltu täällä parlamentissa erityisesti koska eu on tässä tärkeässä osassa. toiseksi useimmat irlantilaiset ja irlannin ulkopuolella asuvat katsovat että tätä rahastoa rahoittaa usa pääasiassa. tietysti sillä on tärkeä osa ja kiitän heitä siitä ja kuten myös Kanadaa, Australia ja Uutta Seelantia. Mutta on tärkeää ymmärtää, että 2006 vuodesta eteenpäin EU on rahoittanut 57 prosenttia rahastosta ja se ei ole sellaista, mitä kaikki tietävät. Ja täällä parlamentissa on pyritty pitämään se salaisuutena ja sen takia haluaisin korostaa, kuinka tärkeässä roolissa EU on kun se yrittää luoda dialogia ja sovintoa Pohjois-Irlannissa, joka on vielä hyvin herkässä tilanteessa, mutta onneksi rauhanprosessi pitää ja jatkuu eteenpäin. On niin paljon ihmisiä, jotka ovat auttaneet tässä prosessissa, erityisesti vaikkapa nämä ääripuolueet, jotka ovat olleet tässä parlamentissa mukana. Ja 20 vuotta sitten nämä ääripuolueet eivät olleet ei, ei olisi voitu nähdä yhdessä saman pöydän ääressä, mutta tänä päivänä se on mahdollista ja vallanjako on todellisuutta. Ja haluaisin korostaa tänä päivänä ja kiittää kaikkia niitä, jotka ovat ottaneet riskin pyrkiäkseen rauhaan Pohjois-Irlannissa. Toivon, että tämä rauhanprosessi jatkuu. Ja, ja pyydän teitä äänestämään tämän suosituksen puolesta yksimielisesti ja kiitän kaikkia, jotka ovat maassani rauhanprosessin tielle lähteneet. Kiitoksia paljon. Thank you, Mr. Kelly. Kiitoksia edustaja Kelly. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia kovasti, edustaja Kelly. Menemme eteenpäin Marineskun mietintöön. Saatte puheenvuoron, Pluroni. Grazie, Presidente. Notato che tra... Kiitoksia, puhemies. Niin huomasin, että tuossa va- varapuhemies-äänestyksessä huomasin, että 150 jäsentä katosi. En tiedä, tuliko se nyt hirveä vatsatauti, mutta mutta kuitenkin näin tapahtui. Se olisi otettava huomioon. They didn't disappear. Eivät he mihinkään kadonneet. Saatte selkeän selityksen siitä, mitä tapahtui Tokeshin äänestyksessä, mutta ei tässä kukaan kadonnut. No, Marineskun mietinnöstä. Ensimmäinen blokki, kohta kohdalta äänestys kahdessa osassa, nimenhuutoäänestyksellä ensimmäinen osa äänestys alkaa. vote is closed. Äänestys päättyy. That is adopted. We now... Hyväksytty toinen osa. Blokki ykkönen, nimenhuutoäänestys. Vote is closed. Äänestys päättyy. Sekin on hyväksytty. Tarkistus 82 kolmessa osassa, kaikki nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. The vote is Äänestys päättyy. Hylätty sekin. Kolmasosa. Nimen huutoäänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Sekin on hylätty. Näin muodoin neuvoston kanta on hyväksytty näin muutettuna. Nyt menemme. Niin, kiitoksia Marinesku. Menemme nyt Martinin mietintöön. Aloitamme tarkastuksesta. Anteeksi? Yes, Robert. Niin, Robert. Sorry to be a pain yet again. No anteeksi, että minä taas tässä puhun mutta tässä itse asiassa oli kyllä tuossa aikaisemmin sivulla neljäs nimenhuutoäänestys vielä. I'm told that there was a... Minulle kerrottiin, että on tehty uusi versio äänestysluettelosta, mutta se poistettiin. Ja nyt olemme saaneet Marineskun mietinnön äänestetyksi. Nyt meillä on Martinin mietintö. Ensinnäkin äänestämme ensimmäistä blogista puolesta. Golnish. A point of order. Työjärjestyspuheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Niin, olen todennut, että teitä vähemmän häiritsee äh, kuin äh, Busekkia tämä äh, hämminki täällä, mutta minulla on kuitenkin lyhyt työjärjestyspuheenvuoro. Martinin mietintö Mietinnön tarkoitus on mukauttaa työjärjestystä Lissabonin sopimukseen, mutta tässä tekstissä, josta meidän täytyy äänestää, täällä on kohtia, joilla ei ole mitään tekemistä Lissabonin sopimuksen kanssa. Ja minusta tämä on meidän periaatteidemme vastaista. Ja tässä on kyse siitä, että ei-sitoutumattomilla on oikeus valita oma edustajansa – Kyllä minun mielestäni puhemiehen tulisi antaa sitoutumattomillekin oikeus olla edustettuna puheenjohtajakokouksessa. Ja mielestäni tämä kyseinen tarkistus, johon nyt viittaan, tulee poistaa listasta, niiden tarkistusten listasta, joista tänään äänestämme. Thank you, Mr. Kiitoksia, edustaja Golnish. Muistan, että, että itsekin olen ollut sitoutumattomana jäsenenä ja minun poliittiset mielipiteeni ovat niin erilaisia kuin teidän. Vain todistaa sen, että tämä sitoutumattien ryhmä on niin monimuotoinen kuin vain on mahdollista olla. No niin, nyt äänestämme konstitutionaalisen valiokunnan tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tulemme tarkistuskirjan 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi yksi yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää We need a qualified majority. Tarvitaan määrä enemmistö. Tarkistetaan siis tämä. 1, 2, 1. Tarkistus alkaa. The check is closed. Ja päättyy. Hyvä. Hyväksytty. Ö, tarkistus kaksi. Ai se, anteeksi, puhemies korjaa, se hylättiin. Tarkistus kaksi puolesta olen pahoillani ja antakaa anteeksi. Sorry, that's fallen. Eli se raukesi. Ninety-six. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 86 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 117 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta. Aisa raukesikin, anteeksi. 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 98 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 98 äänestys alkaa. Check. Ja päättyy. Suuri enemmistö hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 103 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 108 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ai tarkistetaan. 108 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Okay, the check is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 396 puolesta. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nytten 112 menee puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt menemme 6, 2, 62, 626 ja 3 ja 6, 4. Aine raukesivatkin, olen niin 1, 2, 2 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 105 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 106 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. No niin. Martin, saatte puheenvuoron. Sorry, President, I don't want to delay the... Anteeksi puhemies, en halua myöhästyttää tätä, mutta ennen kuin päätämme tämän asian, niin tässä on kaksi teknistä asiaa. Kuten tiedätte, tämä prosessi käynnistyi viime marraskuussa ja meidän täytyy lisätä tähän uusi eh, linkki niin, että voimme yhdistää eh, viime marraskuun sanoilla ottaen huomaan 25. marraskuuta 2009 tehtyn päätöksen liittyen parlamentin sääntöjen adaptoineesta eh, Lissabonin sopimukseen. Eli tämä pitää ottaa tässä teknisenä linkkinä. Ja toinen, me sanomme, että nämä astuisivat voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2000, ensimmäinen 12. 2009, ja tämähän ei ole mahdollista, ja sen vuoksi käytettäisiin eh, normaalisääntöä 212 jossa sanotaan, että se astuisi voimaan ensimmäisenä päivänä seuraavaa täysistuntoviikkoa. Kiitoksia tekemästäne työstä. Hyvä. Sitten menemme Jedzewskan mietintöön. Kyse on kolmikanta kokouksen neuvotteluista. Ensimmäinen ää, tarkistus 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Haluatteko todella, että tarkistetaan? Varmasti vitsailee. Tarkistukset yhdestä 1 ja 18 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. The roll call is... Ja äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. 14 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 4 ja 21 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Se oli selvä. Kolme puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 17. Kahdessa osassa. Puo- ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 15 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kohta 46. Puolesta vastaan. Ei tullut selväksi. Tarkistetaan. 46. Äänestys alkaa. Check is Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta, ai 25 voidaan tarkistaa, 25 äänestys alkaa. Check is... Äänestys päättyy. Hylätty. Rejected by 387. Forgive me, forgive me. Hylätty. Niin, vähemmän hitaasti, mutta tarkemmin pitäisi tehdä. 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 62 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5 ja 28 kahdessa osassa ja nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 31 vastaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 541. Sitten 6 ja 29 tarkistukset kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. The... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 67 puolesta vastaan Ty- kaipa se hylättiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa 67 kohta. Check is closed. Äänestys päättyy. 495 puolesta 157 vastaan hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan seitsemän. Äänestys alkaa. Ah, Äänestys päättyy. 38 puolesta 306 on vastaan. Hyväksytty kapealla enemmistöllä. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan. Kahdeksan. Minä sanoin, että hylätty. Katsotaan, miten käy. Tarkistus alkaa ja päättyy. Olin väärässä. Seitsemällä äänellä. Se hyväksyttiin. 326 puolesta 319 vastaan pyydän anteeksi. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme päätöslauselmaesityksestä näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 571 puolesta 45 vastaan. Onnittelen esittelijää. Seuraava on Langenin mietintö johdannaismarkkinoista. Äänestämme joukosta kohtia. Meidän täytyy äänestää näistä kaikista erikseen 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Joiden osakappale K puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Joiden osan kappale X Ahaa, täällä oli virhe. Johdataan kappale S, niin kuin sokeri. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdataan kappale X. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi koko päätöslausuma puolesta vastaan tyhjää hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut edustaja Langenille. Seuraava on Badia Ikutsetin mietintö, joka koskee esineiden internettiä. Nyt varmasti esittelijän täytyy selittää, mistä on kyse. Äh, Esittelen esittänyt kolme tarkistusta yhdestä kolmeen äänestämänistä yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää. ja hyväksytty. Nyt koko teksti näin muutettuna. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Kiitokset esittelijälle. On report by Mr. Sosa Wagner on... Seuraavaksi Sosa Wagnerin mietintö internetin hallinnoinnista tästä eteenpäin. Vote on paragraph six. Ja ensin kuutosesta kahdessa osassa kohta kohdalta nimen huutoäänestys. Ensimmäistä alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja sekin hyväksytään. Ja sitten siirrytään kohtaan 14 myös. Nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään ja siirrytään kohtaan 16 kahdessa osassa. Nimen huuto äänestys ensimmäisestä osasta alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytään. Ja sitten toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja sekin hyväksytään. Sitten siirrytään kohtaan 20. Kuka on puolesta? Kukas vastaan? Tyhjää, hyväksytään. Kohta 29 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytään. 31 äänen, äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja sekin hyväksytään. Kohta 43 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytään. Ja sitten äänestämme koko päätöslauselmasta puolesta. Vastaan tyhjää. Ja hyväksytään. Kiitoksia rouva Susa Wagner, tai herra Susa Wagner, anteeksi. Ja sitten Winklerin Innovaatiopolitiikka, kohta 46, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytään ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Ja sitten kohta 46, ei anteeksi, vaan koko projekti puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Kiitoksia paljon Winklerille. Ja sitten siirrymme Cashmanin mietintöön, joka koskee vuosituhattavoitteiden saavuttamista. Ensimmäinen on kuutos tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytään. Ja sitten seitsemäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Kakkostarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätään. Tarkistetaan vielä. Ja tarkistus alkaa, eli kakkostarkistuksesta tarkistusäänestys. Ja tarkastusäänestys päättyy. No niin, kylläpäs hylättiinkin kuudella äänellä. 3.16 vastaan 3.22 hylätty ääntä. Sitten seitsemäs kappale kohta kohdalta kahdessa osassa ja äänestys ensimmäisestä alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään ja toisesta osasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja sekin hyväksytään. Ja sitten kohta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää ja se raukeaa. Tarkistus kolme. No jos haluatte tarkistaa vielä sen edellisen äänestyksen, niin tarkistetaan. Oikein hyvin minä, menee tänä aamuna. Olemme ainakin ajan puolesta edenneet hyvin. Eli kohdasta kahdeksan tarkastusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä. Äänestys, tai siis tarkistus jäi toteutumatta. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan. Ei, anteeksi, anteeksi, anteeksi. Sehän olikin nimenhuuto äänestys Eli nimenhuutoäänestys alkaa tarkistuksesta kolme. Äänestys päättyy. Ja se raukeaa. Ja sitten tarkistus neljä. Äänestys alkaa puolesta vastaan. Tyhjää raukeaa. Sitten tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Näyttäisi minusta, että menisi läpi, mutta tarkastetaan vielä. Tarkistus alkaa. Tarkistusäänestys päättyy. 369 puolesta 263 vastaan. Eli siirrymme kappaleeseen 23 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Ja ensimmäinen osa alkaa. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytään. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ah, anteeksi, ei, kakkososasta ei olekaan nimenhuutoäänestystä, vaan näyttäkää vain, oletteko puolesta. Vastaan. Tyhjää. Äh, raukeaa. Kappale 23, kahdessa osassa molemmat nimenhuutoäänestyksellä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se hyväksytään. Ja toinen osa äänestetään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se raukeaa sitten. Tarkastus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Raukeaa. Sitten kappale 25 puolesta vastaan tyhjää raukeaa. Ja tarkastetaan vielä äskeinen äänestys, eli kohta 25 tarkastusäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty, anteeksi, äskeinen ilmoitukseni. Sitten kohta 27. Kuka on puolesta? Vastaan tyhjää. Täytyy tarkastaa kohta 27 tarkastusäänestys. Hetki vain äänestämme tässä. Ja tarkastusäänestys päättyy. Hyväksytään kohta 27 siis. Niin, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Entschuldigung. Anteeksi, minun koneeni ei toimi enää. En voinut edes edelliseen osallistua. Että jos tänne voitaisiin lähettää tekniikko. Tehdään niin. Ja sitten siirrymme kohtaan 42 neljässä osassa. Jokainen nimenhuuto äänestyksellä. Ensimmäinen äänestys aukeaa, käynnistyy ja äänestys päättyy. Hyväksytään. Toinen osa Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytään. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään. Ja neljäs osa. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa neljännestä osasta. Ja äänestys päättyy. Niin ikään hyväksytään. Ja nyt sitten äänestämme tarkistuksesta viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytään. Ja sitten kohta 47 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Ja sitten johdantosan kappale E puolesta vastaan tyhjää raukeaa. Johdantosan kappale X puolesta vastaan. Tarkastetaan se X, tarkastus, X-johdantosan tarkastus alkaa. Tarkastusäänestys päättyy. Ja se hyväksytään. Ja nyt siirrymme koko esityksestä äänestämään. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ja sitten viimeinen äänestys. Ja sitten herra Tokeshin äänestyksestä vielä äänestysselitys. Niin anteeksi, hetkinen. It was in favor. Niin, olitteko puolesta? Call vote. Äh, Nimenhuuto äänestys. Anteeksi nyt. Äänestys päättyy siis. Eh, herra Cashman puolesta, siis 353 puolesta 206 vastaan. Onnittelut Cashmanille. I'm sorry, we, we've... Anteeksi, täällä on ollut hieman sekaannusta tänään. No, nyt sekin kohta loppuu. Seuraava kohta on sitten Kariforum EU-parlamentaarisen komitean valtuuskunnan äänestys puolesta vastaan tyhjää. No se hyväksytään. Nyt sitten kollegat, ne jotka haluavat kuulla selostusta Tokesin äänestykseen liittyen, niin jäsenet, jotka äänestivät, olivat 621. Siinä olivat puolesta ja tyhjät äänet. Puolesta ääniä 334. Tyhjiä 287, mutta niitä ei lasketa annettuina ääninä. Ehdoton enemmisti on 168 ääntä. Ja herra Tokes sai 333 ääntä enemmän kuin 168, joka olisi se yksinkertainen enemmistö. Sähköinen järjestelmä on vaihtoehtoinen järjestelmä lippuäänestykselle. Lippuäänestyksessä voidaan äänestää vain ehdokkaan tai ehdokkaiden puolesta. Ei ole koskaan mahdollista äänestää vastaan, kuten Rova Woodberin selosti. Ne, jotka eivät halua äänestää puolesta, jättävät paperin tyhjäksi. Ja siksi toivotan tervetulleeksi herra Tokeshin puheenjohtajistoon. Anteeksi nyt. Niin, e, äänestysselitykset vielä. Herra hänellä on President. Herra puhemies, vain että ymmärrän.